Chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Suurin osa tämän valiokunnan jäsenistä ovat jo paikalla, joten voin julistaa tämän kokouksen avatuksi. Tämän kokouksen tarkoitus on perustaa tutkintavaliokunta, joka koskee ähm, autojen päästöjä ja meidän täytyy tänään valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Euroopan työjärjestyksen AO-artiklojen mukaisesti. Me tietysti valitsemme ensin puheenjohtajan ja sen jälkeen varapuheenjohtajat. Meillä on muutamia pysyviä varajäseniä, joita poliittiset ryhmät ovat valinneet varsinaisten jäsenten tilalle Pim van de Kamp. Pim korvaa Rova Kloon, de Kloon. Montero Aguiardin korvaa eh, edustaja Kambys, EPPstä siis. Sosialisteista Massimo Paoluccin eh, korvaa Nikola Danti. Ja ENFstä Georg Majev Finn korvaa Mario Borgesio. Ja nyt haluaisin vielä varmistaa jo etukäteen, että teillä kaikilla on äänestyskortti, jos ei, sittenhän tulette sitä tarvitsemaan. Täytyy vielä katsoa, että olemme päätösvaltaisia. Meillä on riittävästi jäseniä. Teitä on enemmän kuin 12, joten nyt pyytäisin puheenjohtajaehdokkuuksia. ehdokkuuksia. Alors, qui est candidat? Kuka asettuu ehdolle? Pri. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Um, on behalf... Kiitoksia puheenjohtaja. ST-ryhmän puolesta haluaisin nimittää Kathleen Van Bremtin puheenjohtajaksi. Kiitoksia. Onko muita ehdokkuuksia? Karinch. Euh, merci, Madame la Présidente. Puheenjohtaja. Parlamentin hengessä yleisen yhteistyön mielessä EPP ei vastusta edustaja Van Bremtin ehdokkuutta puheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. Kuitenkin tekisi nyt aivan selväksi, että EPP tulee tekemään kaikkensa, jottei tästä valiokunnasta synny minkäänlaista noita ja ja dieseliteknologiaa tai autoteollisuutta vastaan. dieselalalla olemme maailman johtajia. On väärin syy asettaa teollisuus ympäristöä ja ympäristö vastakkain. Eurooppa tarvitsee työpaikkoja, teollisuutta ja meidän tehtävämme on, on so, tehdä tästä toimiva yhtälö palvelle myös ympäristöä. Merci, alors. Selvä, kiitos. <clears throat> Sosialistiryhmä siis esittää Van Bremtin, Bremttiä ehdokkaaksi. Oletteko ö, myöntyväinen tähän? Sitäkö on? Jaa. Kyllä olen. Eli voin todeta, että edustajat ovat myös antaneet ilmoituksen taloudellisista intresseistään ja sidoksistaan Ongelmia ei ole, voimme siirtyä vaaleihin. Meillä on siis vain yksi ehdokas, joten ehdotan, että ää, äh, kätten taputuksin hyväksymme ehdokkaan. Donc personne n'ayant Kukaan ei ole vaatinut salaista lippuäänestystä, joten onnittelen edustaja Van Bremptiä tästä nopeasta ja hienosta valinnasta ja pyydän teitä nyt tulemaan tänne puheenjohtajan paikalle. Minun tehtäväni onkin nyt tehty. Good morning, uh, dear colleagues. Um, I'm not going to give... Um, Niin. Huomenta kollegat. Ei mitään puhetta, mutta olen kuitenkin kiitollinen kaikkien poliittisten ryhmien tuesta. Voin vakuuttaa erityisesti EPPn jäsenet, mutta muutkin jäsenet tässä hyvin tärkeässä tutkimusvaliokunnassa, että olen hyvin avoimesti toimiva puheenjohtaja. Teen puheenjohtajistossa koordinaattoreiden kanssa ja kaikki jäsenten kanssa yhteistyötä, jotta voi varmistaa, että tämä on järkevä tutkimusvaliokunta. Siitä olen täysin samaa mieltä. Varmistamme, että tutkimusvaliokunta voi työskennellä tehokkaasti, että saamme että voimme saavuttaa sen, minkä haluamme, että voimme varmistaa, että tulevaisuudessa paremmin eurooppalaista lakia täytäntöön pannaan. Kiitos. Sitten varapuheenjohtajien valinta. Kuten aiemmin todettiin, niin olemme päätösvaltaisia. Siinä ei varmasti ole mikään muuttunut, ei myöskään varajäsenissä sitten kysyisin ehdokkuuksia. En ole ihan vielä tottunut tähän siis ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. On behalf of the EP. Kiitoksia puheenjohtaja EPPn nimissä. Haluaisin nimittää Ivo Beletin. Thank you very much. Kiitos tästä. Herra Belet. suostutteko? Kyllä, suostun. Onko muita ehdokkaita muista poliittisista ryhmistä. Näin ei ole. Sopiiko sitten, että valitaan suosionosoituksen? Ivo, if you could join. Iivo, voisitko tulla tänne luokseni tänne ylös? Voisimme tietysti puhua Hollantiakin keskenään, mutta... Well, it's Flemish, but... Um... on oikeastaan Flaamia, mutta No niin, sitten voimme siirtyä toisen varapuheenjohtajan vaaliin onko ehdokasta? Like to nominate on behalf... Nimittää ECR-ryhmän puolesta Mark de Mesmakerin. Do you agree? Herra de Mesmaker, sopi, suostutteko? Totta, <laughs> totta kai se sopii minulle. Um, are there any other candidates? Onko muita ehdokkaita muista poliittisista ryhmistä? Näin ei ole. Sopiiko valiokunnalle, että valitsemme suosion osoituksen? Marko, ole hyvä. Voit tulla tänne joukkoomme. Still, yeah. no, the Flemish parliament. niin, onko tämä joku se Flami-parlamentti? But this is not the natural coalition of the Flemish uh, parliament. in the future. In the future. other... Macht nichts. Can I now move for the election? No niin, voimmeko siirtyä kolmannen varapuheenjohtajan vaaliin? Onko ehdokkaita? Olkaa hyvä. Dear Chair, dear colleagues. Uh... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, <clears throat> ehdotan Katarina Kodetsnaa, jotta saamme kieli- ja sukupuoli tässä arvoisuutta. Use that language, unfortunately. Niin no, Tätä kieltä en voi valitettavasti käyttää, mutta kysyn, onko hän yhtä mieltä? Sopiiko tämä hänelle? Onko muita ehdokkuuksia? Muita? Näin ei ole, joten pyytäisin taas suosien osoituksen hyväksymään tämänkin ehdokkaan. And please join us. Um... Voitko tulla tänne myös? absolutely. okay, can I go for the election of the last? No niin, voimmeko siirtyä neljännen ja viimeisen varapuheenjohtajan vaaliin? Herra Eckhout. Goedemorgen, goedemorgen. Hyvää huomenta. Hyvä, että niin paljon Hollantia tulee tämän siellä puheenjohtajan paikalle, joten ehdotamme Karima Deliä neljänneksi varapuheenjohtajaksi valiokunnassa. Hyväksyttekö euh, tämän edustaja Dali? Hyväksyn. Are there any other, um... Onko muita ehdokkaita? Ehdotuksia ei ole, joten voimmeko valita suosion osoituksen? Well, colleagues, um... Niin kollegat, hämmästyttävän saumattomasti meni. Niin, Tietenkin pitäisi tulla tänne puheenjohtajakorokkeelle, olinkin liian nopea. Dear colleagues, um, the only thing that... Niin, hyvät kollegat, nyt täytyy vielä ilmoittaa ennen kahvia se, että seuraava valiokunnan kokous on tiistaina 22. maaliskuuta kello 15-18.30. Koordinaattorit ja puheenjohtajisto määrittelevät loppuvuoden esityslistan tai toimintaohjelman, teen sitä ehdotuksen siihen mennessä. Paljon on työtä edessä myös tulevina viikkoina, koska täytyy myös määritellä työmenetelmät, miten tehdään työtä, ketä kutsutaan. Se työ on tietysti meneillään, mutta ensimmäinen kokous siihen on koordinaattoreiden kokous, ja se pidetään Strasbourgissa ensi torstaina 10. maaliskuuta kello 10. Ja lopetetaan vähän ennen äänestyksiä. Tietysti sihteeristö aina äh, vielä kertoo missä, mutta voitte laittaa sen jo kalentereihinne. Eli ensimmäinen kokous on 22. maaliskuuta esityslista on muiden, tai esityslistalla Muiden muassa on kysymys siitä, miten menetellään ylipäänsä. Ja meillä on siihen mennessä ehdotuksia siitä. of course, uh, to be able to set up, uh, Tietysti, jotta voidaan koordinaattoreiden kokous järjestää, niin olisi tärkeää, että kaikki poliittiset ryhmät ilmoittavat koordinaattorinsa puheenjohtajalle ja sihteeristölle. Se auttaisi kovin tietysti kokouksen järjestämisessä. Kiitos kovasti nähdään 22. maaliskuuta.